Buonasera. Come al solito devo Hyvää iltapäivää. Kuten yleensä minun täytyy kertoa teillä, että kokous lähetetään internetin kautta. Esityslista on teille jaettu kolmas 10.2011. Jos mitään vastustusta ilmenee, niin sitten hyväksymme esityslistan. Paitsi, että että vaarapuheenjohtajamme Kurmai ei ole täällä paikalla tänään iltapäivällä ja siksi emme voi käsitellä hänen lausuntoaan kohdassa viisi esityslistalla ja siksi meidän täytyy siirtää se huomisen kokoukseen. Jos kukaan ei tätä vastusta, niin hyväksymme esityslistan näin. Minulla ei ole mitään ilmoitusasioita ja siksi voimme mennä esityslistan kohtaan kolme joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin asetuksi Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämisestä ja sitten liittyvät sitä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, joilla korvataan 11. päivänä helmikuuta 1995 tehty Euroopan parlamentin neuvoston ja komission päätös. Meidän Esittelijämme on edustaja Martin. Pyytäisin, että hän kertoo meille asian tilasta, kertoo meille mahdollisista tarkastuksista ja kompromissitarkistuksista ja äh, antaa meille mahdollisia viitteitä äänestykseen liittyen. Edustaja Martin. Thanks very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin menen se asiaan, haluaisin kiittää kollegoja heidän Yhteistyössä työstään mietinnön parissa 30 tarkistusta on tullut. And I'd also like to thank... Ja haluan kiittää myös sihteeristöämme, joka on koko ajan toiminut loistavasti tässä mielestäni va- Ähm, kunnianhimoisessa tekstissä niin parlamentissa. Niin kuin muistatte, tämä on tuutta merkitystä johtuen Lissabonin sopimuksesta, kun parlamentilla on nyt aloiteoikeus, mitä tulee sääntöiden perusteella voidaan perustaa väliaikaisia tutkintakomiteoita. Ja tässä mietinnössä olen yrittänyt käsitellä rajoituksia, joita parlamentilla on ryhtyä näihin tutkimus toimiin ja olen ehdottanut muutoksia tämänkin sääntöihin. Näin saisimme enemmän toimivaltuuksia tutkimusvaliokuntien kohdalla. Toivottavasti tulee olemaan tilaisuus saada tässä totuus esiin. Paljon tässä perustetaan esimerkiksi aikaisempi tutkimuksiin, Equitable Life-tutkimukseen, se, sehän valiokunta antoi monia suosituksia, miten valiokunnan toimivaltuuksia voidaan vahvistaa, jotta tutkintaoikeuksista tulee tehokkaammat, tuloksellisemmat, ja mielestäni te varmasti olette samaa mieltä, että tämä, tässä esinnössä otetaan täysin tämän aikaisemman Equitable Life-tutkintavaliokunnan suositukset huomioon. Tässä on mukana myös pari muuta tärkeää asiaa. Ensinnäkin tutkimuksessa vertailtiin tutkintaoikeuksia kautta EU-maiden, jotta varmistettaisiin se, että täällä Euroopan parlamentissa ei ylitettäisi toimivaltuuksia, joita kansallisilla parlamenteilla on. Ja sitten toinen asia, lausunto-oikeusyksiköltä, jota te itse pyysitte puheenjohtaja, se saatiin ennen kuin minun mietintöni oli laadittu ja tämä auttoi meitä laatimaan sovellusalan uudistukselle. Ja täytyy myös ottaa esille että nyt olemme saaneet kompromissiluonnoksia aikaan ja niitä on laadittu oikeusyksikön avustuksella. Olen heille myös tästä kiitollinen. Ehdotetut muutokset, muistuttaisin niistä teitä kollegat, ovat suuremmat toimivaltuudet tutkintavaltuuskunnille suorittaa tutkimuksia ja mitä tulee tutkimuksen sovellusalaan, valiokunnan pitäisi saada kaikki tarvittava tieto, jota toimielimistä löytyy, jäsenvaltiolta löytyy tai oikeudesta tai luonnolta henkilöltä asian suhteen. Valiokunnalla olisi oikeus kutsua erilaisia asiantuntijoita vastaamaan kysymyksiä täysin totuudenmukaisesti ja valiokunnalla pitäisi olla mahdollisuus kutsua myös todistajia paikalle, samoin antaa toimielimille jäsenvaltioille oikeus lähettää yksilöitä, jos pitävät tarpeellisena. EU-viranomaiset vaaditaan esittämään todisteita ja odotetaan, että he näin tekevät, jos valiokunta tätä pyytää. Sitten sanktioita sovelletaan yhtä lailla kaikissa tapauksissa, jos on mahdollisia rikkomuksia tapahtunut ja jos yksilöt, jäsenvaltiot tai jos näin on, niin sitten ryhdytään kansallisen lainsäädännön mukaisiin toimiin. Puheenjohtaja, tarkistuksista. Uskon, että kaikkein tärkein tarkistuslaatija ei ole paikalla. Ehkä sen sijaan, että menisin läpi näitä yksityiskohtaisesti, niin puhun vähän yleisemmällä tasolla tarkistuksista. Jälleen haluan kiittää kollegoja näistä tarkistuksista. Jotkut auttavat tässä vahvistamaan, selventämään eri aspekteja tekstissä, erityisesti mitä tulee perusoikeuksiin ja siihen, miten korostetaan toimivallan vallanjakoa toimijoiden kesken. Jotkut jäsen, jäsenet ovat yrittäneet vahvistaa tätä kohtaa, joko mielestäni kyllä löytyy jo luonnoksestani, niin, mutta olen tyytyväinen tästä tarkistuksesta. Tämä tekee selväksi sen, että parlamentti, Euroopan parlamentti, että pyritään löytämään tätä kautta juuri totuusasioissa. Mutta jos ryhdytään toimiin ja seur- seurannassa, niin se kyllä kuuluu parlamentin toimialaan ja hyväksyn kyllä tämän tarkistuksen, joka tästä on tehty että tämä tuli selväksi, mutta koin hyväksi tämän tarkistuksen kyllä. Myös että hyvä yhteistyö kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä on vain asemassa tässä mietinnössäkin ja se on olennainen siinä, jos halutaan onnistuneesti toimia jatkossa näissä erityisvaliokunnissa. Ja olen tyytyväinen tarkistuksista, jotka vahvistavat tätä aspektia. Selvästikin parlamentin sääntöjä pitää sopeuttaa ottaen huom- jotta mukaan tähän loppumietintöön. Haluaisin kiittää jäseniä, jotka ovat tähän kehottaneet. Tämä on tärkeä asia, mutta huomauttaisin kuitenkin, että me emme halua toimielinten välistä tekstiä, jossa on yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka kattavat käsitellä parlamentin tekemää työtä. Mielestäni tämän pitäisi olla aiheena ihan omalle mietinnölle. Sitten herra Vailenin mietinnöt tarkistukset ovat täysin hyväksyttäviä. Pyytäisin kuitenkaan, että niitä ei esitettäisi tämän tekstin yhteydessä, vaan sitten kun sopeutamme sääntöjämme jatkossa riippuen toimintavasta sopimuksesta me sidomme tavallaan liikaa käsiä, jos näin jo tässä vaiheessa tekisimme. Sitten varsin yleisenä lähestymistapana, niin kuin sanoin, on sääli, että mm, tarkistustekijä ei ole paikalla, siis herra Ville, niin tarkistukset hyväksyn ne täysin tai kompromissien muodossa tai tässä muodossaan, jos ne eivät käsittele kuitenkaan työjärjestystä, on yksi tai kaksi josta haluan hänen kanssa vielä neuvotella, mutta suurimman osan kuitenkin herra Vielanalta voin hyvin hyväksyä. en hyväksy herra Foxin tarkistuksen paitsi yhtä, joka on tällainen kielinen tarkistus, mutta herra Foxin tarkistukset johtaisivat oikeastaan täm- tähän tämäkseen tilanteeseen. Hän ei halua tällaisia tutkintavaliokuntia. Tässä tavallaan toimitaan vastoin henkeä, johon pyrimme, ja kompromissa missä haluan muiden tarkistukset, tietysti puheenjohtaja Tulin tässä vasta puolisen tuntia sitten. Ehkä huomenna voin antaa eh, yksityiskohtaisemman luettelon huomenna sihteeristölle ja jäsenille omista suosituksista, niin näistä tarkistuksista, ellei sitten joku vahvasti vastusta sitä, mitä äsken sanoin. Niin uskon, että saa, meillä, meidän on selvä mahdollista äänestää huomisaamuna, ellei mitään vakavia erimielisyyksiä poliittisten ryhmien kesken ole. Chi vuole intervenire? Kuka haluaa puheenvuoron? Hefner. Hefnerillä parola. Hefnerillä on puheenvuoro. Aveva chiesto la parola prima il collega Duff. Aveva... Ah, ensin kollega Duff pyysi puheenvuoroa, joten äh, annetaan se hänelle ensin. Kollega Duff. Good afternoon. I, I um, uh... Hyvää iltapäivää haluaisin kiittää herra Martinia hänen tekemästään työstä. Tämä ei ole mitenkään helppoa ollut. En usko, että olemme häneltä vielä saaneet mitään äänestyslistaa, joten toivon, että me kaikki olemme valmiita äänestämään huomenna aamulla. Minä en mitenkään vastusta sitä, mutta haluaisin vain selventää muutaman asian, jos mahdollista tänä iltapäivänä. Ensinnäkin komission jäsen Shevchovic on vastannut ja kommentoinut tätä luonnosta. ja esittelijä on ottanut huomioon useita hänen kommenttejaan. Me voisimme myös olla seuraamatta komission kantaa kaikissa asioissa, koska mielestäni komissio on liian kielteinen lähestymistavassaan mutta artiklasta 6.2, jossa komissio nostaa esiin riskin siitä, että otetaan mukaan kaupallisia etuja osana todistajan lausuntoa. Olisi varmaan parempi jättää tämä viimeinen lauseke pois. Tämä kaupalliset etu, edut ö, sitten virkkeen loppuun asti, koska me tiedämme, että on mahdotonta tai ainakin epätodennäköistä. parlamentille mm, hyvin selvittää tai määritellä, mitä ovat kaupalliset edut tässä. Toiseksi kappaleesta 10 me sanomme, että aion, että tutkintovaliokunta voi suorittaa tutkimuksia paikan päällä. Mutta välineet sen toteuttamiseksi ovat täysin kansallisten viranomaisten käsissä ja erityisesti kansallisten parlamenttien käsissä. Enkä ole aivan varma, onko meillä vielä luotuna niin systemaattisia suhteita kansallisiin parlamentteihin tässä asiassa, että voisimme tällä tavoin helpottaa tutkimuksia. Minusta tuntuu, että meidän täytyy luoda muodolliset suhteet parlamentteihin, kansallisiin parlamentteihin tässä asiassa, jotta voimme selvittää, kuinka pitkälle ne ovat halukkaita ja kyvykkäitä auttamaan Euroopan parlamentin tutkintavaliokuntaa. Kolmanneksi 17 artikla. Tämä on vain pieni asia. Artikla 17 kohta 3. Minä jättäisin sen pois Mielestäni se rohkaisee siihen, että asiantuntija voi mahdollisesti peukaloida todistajaa eikä se välttämättä ole houkutus, jonka haluaisimme asettaa asiantuntijoiden tielle. Ja lopuksi, ja tässä on kyse tämän asetuksen soveltamisalasta. Ensimmäinen osa, artikla 1. Siinä yritetään määritellä tämä asia, mutta itse asiassa sopimuksessa erittäin tärkeä määritelmä on, että parlamentti voi toimia ainoastaan toimivaltuuksensa rajoissa. Tämä löytyy kaksi artiklasta tutkintavaliokuntien perustamisesta. Mutta jos harkitsemme tätä tarkemmin, niin sen pitäisi kyllä lukea yksi artiklassa, koska asetuksen soveltamisala koskee parlamentin toimivaltuuksia eikä mitään muuta. Ja siksi tämä antaisi lisää oikeudellista selkeyttä, jos selkeämmin sopimuksen sana heijastuisi tässä asetuksen yksi artiklassa – ottamalla siihen mukaan tuon tuon lauseen kaksi artiklassa toimivaltuuksiensa puitteissa. Kiitoksia edustaja Duff ja nyt kollega Hefner. Presidente, eh, liebe Kolleginnen und Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minäkin haluan kiittää edustaja Martinia esittelijänä. Kiitokset erittäin hyvästä ehdotuksesta. Ennen kuin käsittelen yksittäisiä tarkistuksia, joita on esitetty, haluaisin tehdä tällaisen perustavaa laatua olevan huomion myös tästä kirjeestä komission jäsen Shevchkovicilta, jota kovasti arvostan ja otan hänet vakavassa. Vakavasti en siltikään ole sitä mieltä, että meidän tulisi täysin noudattaa hänen linjojaan. Se kanta, joka oikeudellisella yksiköllä on liittyen siihen laajuuteen, mikä parlamentaarisilla tutkintavaliokunnilla on, on mielestäni erinomainen. Artikla 226 työjärjestyksestä niin jo nyt hyvin selkeästi osoittaa, että kun on kysymys Eh, esimerkiksi virheistä tai ongelmista, jotka liittyvät eh, unionin oikeuden toimenpanoon, niin siinä Euroopan parlamentilla on laajemmat toimivaltuudet kuin mitä komission kirjeessä annetaan ymmärtää. Siksi tukisin esittelijän kantaa ja tätä mietintöluonnosta. Ja olen sitä mieltä, että meidän tulisi käsitellä näitä asioita yhdessä neuvoston ja komission kanssa selvittää, missä meillä on eroavaisuuksia, mutta toivoisin, että me hoitaisimme tämän asian sillä tavalla kuin tässä mietinnössä ehdotetaan. Ihan lyhykäisesti yksittäisistä tarkistuksista. tukisin Janakun molempia tarkistuksia se on varmaan ihan selvää, niin sitä ei tarvitse mitenkään perustella. Minulla on ongelmia ymmärtää edustaja Jäätteenmäen tarkistusta, jossa sanotaan, että Euroopan parlamentti ei ole tuomioistuin eikä sillä täten ole valtaa määrätä seuraamuksia yksittäisille kansalaisille – No, mutta eiväthän sanktiot eh, liity ainoastaan tuomioistuimeen. Poliisikin voi antaa eh, seuraamuksia ja joissain maissa on mahdollista, että tutkintavaliokunnatkin antavat sanktioita tai seuraamuksia. Ja jos tässä etsitään tälle argumentille jotain perusteluita, niin se on 229 ehkäpä mutta ei mikään tällainen yleisellä tasolla oleva käsitys seuraamusten jakamisesta. Eli haluaisin ymmärtää paremmin, mitä, mistä tässä on kysymys. Ainakaan tällaisena minä en nyt voi tätä hyväksyä. Sitten edustaja Viilandin tarkistukset. Olen lähes kaikista samaa mieltä ja tuen niitä. Erityisen tärkeää on minusta niin kysymys näistä vähemmistöäänestyksistä sen vuoksi, näissä tutkimusvaliokunnissa sen vuoksi, että kokemus osoittaa, että on tilanteita, joissa kaikki parlamentin, äh, kaikilla parlamentin osilla ei välttämättä ole samaa halua selvittää asioita. Saattaa olla, että tietyt asioiden selvitykset ja arvioinnit että niistä äänestetään vähemmistöpäätöksillä, niin se on mielestäni ihan hyvä käytäntö monissa jäsenvaltioissa. Se voisi olla käytäntö meilläkin. Ja tämä yksi neljäsosa, jota herra Viiland ehdottaa, minusta se voisi olla yksi kymmenesosa eikä yksi neljäsosa. yksi kymmenesosa yksi neljäsosan sijaan. Sitten kollega Foxin tarkistukset ovat kaikki siinä suuntaisia, että halutaan heikentää koko tätä tutkintavaliokunta välinettä. En oikein ymmärrä tätä, miksi ehkäpä kollega Fox haluaisi selvittää, miksi hän haluaa näitä heikentää, joten edustaja Foxin tarkistuksia en voi tukea. vielä lopuksi. Minulla on kysymys teille. Siis minä voin lähes kaikkia tukea, mutta 27. Tässä ehkäpä on kysymys tietynlaisesta heikennyksestä esittelijän ehdottamaan tekstiin, koska minun käsittääkseni on jäsenvaltioita, joissa ei ole minkäännäköisiä sanktioita – Eli tämänhän täytyy toimia sen mukaan, miten jos, jos lähdetään sen kannalta liikkeelle, mitä jäsenvaltioissa on käytäntö, niin silloin tästä tulee aikamoinen tilkkutäkki. Minun mielestäni meillä täytyy olla mahdollisuus, että meillä on oma selkeä päätöksemme asiasta. Mutta tämä on kysymys teille. Ja haluaisin kiittää näistä hyvistä tarkistuksista. Ja toivon, että näiden pohjalta me voimme päättää ja pääsemme eteenpäin sitten neuvoston ja komission kanssa näiden tarkistusten ja mietinnön pohjalta. Kiitos. E- Kiitoksia, edustaja Hefner. Ja seuraavaksi edustaja Viiland. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin pyytää anteeksi, että tulin liian myöhään kokoukseen. Äh, kiitän näistä sydämellisistä sanoista, jotka sain suoraan herra Hefneriltä ja jotka herra mm, Martinkin on äh, sanonut ja näin minulle ainakin kerrottiin. En halua nyt äh, kaikessa laajuudessa ryhtyä tästä puhumaan. Minulla on kaksi pääasiaa ja sitten haluaisin vielä vastata herra Hefnerille. Ensinnäkin Tämä pyyntö vähemmistö äänestyksestä se on mielestäni tärkeä. Tämä on tämä kohta. Tarkistukseni 13. Minun tarkistukseni 13. johon herra Marttinin kompromissitarkistus ei puuttunut, jossa sanotaan, joka hyväksyy tai hylkää sen ilman tarkistuksia. Tämä liittyy tähän vähemmistöäänestykseen. En, usko, en voi kuvitella, että teemme tarkkaa tutkimustyötä ja sitten mahdollisesti faktoista teemme vielä 80 tarkistusta ja mitä teemme sitten näiden vähemmistöjen suhteen. Joten minä sanoisin, että tutkimusvaliokunta on tehtävä kunnollista työtä. Sitten meillä on vähemmistöäänestys ja joko täysistunto hylkää kummankin osan, sitten ei ole minkäänlaista mm-hmm. tutkintavaliokunnan tulosta, tai sitten se hyväksyy kummatkin. Eli pyytäisin, että tämä minun osan, joka löytyy tarkistuksesta 13, pidetään yllä. En nyt halua vielä keneltäkään oikeuksia, mutta uskon, että parlamentti heikentää itseään, jos tutkintavaliokunta on tehnyt hyvää työtä ja sitten saamme vielä satoja tarkistuksia, jotka koskevat mahdollisesti jotain pilkkun paikkaa ja lehdistö ei sitten enää tiedä, mistä olemme oikeastaan päättäneet ja sitten tarvitsemme kolme päivää ennen kuin saamme kaiken järjestettyä. Silloin tällaisen tutkintavaliokunnan raportilla ei ole enää sisällöllisesti niin paljon merkitystä. Sitten tämä määräenemmistö. Minä ihan tarkoituksellisesti otin neljäsosan, koska neljäsosa tarvitaan, jotta voidaan tällainen tutkintavaliokunta perustaa. Jos ei ole voimaa perustaa tutkintavaliokuntaa, niin silleen ei pidä antaa tällaisille ryhmälle oikeutta kaataa tutkintavaliokunnan tuloksia. Eli neljäs osa muuten hän tämä neljäs olisi voisi äh, pian kutsua äh, kokoon uuden tutkintavaliokunnan, joten tässä ei ainoastaan suojella vähemmistöä, vaan tässä huomioidaan myös äh, sisältö. En kovinkaan mielelläni laskisi tätä yhteen kymmenesosaan tätä tämä kaksinkertainen 5 prosentin lauseke, joka jätimme täysistuntoon vähän aikaa sitten. Sitten tämä tarkistus 27, siitä minulta vielä kysyttiin. Sanottiin, että täällä mantereella oikeus, parlamenteilla on erilainen, ja myöskin todistajien kutsumisoikeus on erilainen, joten me emme primäärioikeudellisesti voi tässä äh, vaatia sanktioita, joten vähimmäisasia, jonka voin vaatia, on se, että oikeus on sama kuin kansallisissa jäsenvaltioissa tutkintavaliokunnissa. Eli siksi haluaisin, että kansalliset eh, jäsenvaltiot mainitsisivat eh, vähintäänkin Euroopan parlamentin kansallisessa rikosoikeudessaan. Tämä on vähimmäisvaatimus. Sen mielelläni ottaisin tämän tarkistuksen mukaan tähän. Ja sitten viimeinen asia. Minä todellakin vaadin, että todistajan ei voi vapaasti valita, kuullaanko häntä julkisesti vai ei julkisesti, vaaditaanko häneltä vala vai ei, vaan se on tutkintavaliokunnan päätettävissä. Ja jos komissio nyt tässä ryhtyy pelkäämään, niin ei mielestäni ulospäin voi aina vaatia avoimuutta ja kaikenlaisia muita mahdollisuuksia, mutta sitten, että valiokunta, e, siis että komissio voi päättää, että tuleeko todistajaa avoimesti, puhumaan julkisesti vai ei. Kyllä se on valiokunnan päätettävissä. Ja äh, minä sanoisin, että huomenna äänestämme näistä asioista, viemme tämän täysistuntoon ja ennen äh, tätä äänestystä vielä käytämme aikaa neuvotellaksemme komission kanssa, mutta osoittaaksemme myös, että se, miten komission todistaja olisi käsiteltävä, niin siinä Martinin mietintö saa 550 ääntä vaakakuppiin. Tämä on jonkinlainen poliittinen tapa painostaa ja sitten voimme palata sen kanssa täysistuntoon. Mm. Allora, visto che non ci sono altri colleghi... No niin, kun muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, pyytäisin, että komission edustaja, eh, herra Anastopoulos, kertoisi meille kantansa. Kiitoksia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Anastassa Pulos oli kuuluisa parlamentin jäsen. Minun nimeni on Anastopulos yksi tavu vähempi. Kiitoksia puheenjohtaja tilaisuudesta puhua täällä valiokunnassa. Tämä on erittäin tärkeä aloite, jota käsittelemme. Varapuheenjohtaja Sisevisko, kuten sanottiin, on paikalla. Hän on jo saanut tilaisuuden keskustella esittäviä Maatinen, mutta muidenkin jäsenten kanssa siitä välityksellä muutamia ajatuksia, jopa ongelmakysymyksiä. Tai on kuitenkin selvää, että niin kuin heti alussa varapuheenjohtajan kirjassa todetaan, että pyritään toimimaan rakentavassa hengessä – komissio haluaa osallistua tähän rakentavassa hengessä. Mutta selvää kuitenkin on, että nyt toimitaan hyväksymismenettelyssä, joten virallisesti komissio tai valiokunta voi, tai komissio voi takaa tästä, kun parlamentti on hyväksynyt tämän ehdotuksensa. Ja tavalla tai toisesta otetaan kantaa puolesta tai vastaan, mutta siinä vaiheessa ei vielä olla. Joten käsittelisin nyt kolmea kohtaa tässä mietinnössä. Varapuheen mies kävi, varapuheen kävi läpi työjärjestystä. Meistä olisi hyvä selventää paremmin artiklassa 1 olevia asioita tässä 226 artikla on siis kyseessä ja 226 artiklassa on kyse paremmin tehtävän täyttämistä. Pitää paremmin täsmentää ja selventää, mitä nämä tehtävät sitten ovat, koska samassa artiklassa sanotaan edelleen, että tässä toimitaan ilman, että mitenkään vahingoittaa toimivaltuuksia, joita muille val- val- toimielimille annetaan, jotta vältyttäisiin sitten ongelmilta, niin meistä on parempi selventää tämä soveltamisala. Ja sitten kun tämä on huolella selvennetty ykkösartiklassa, niin sitten meillä on toisella tavalla nämä muut artiklat, jotka liittyvät tähän 10.11. Ja artikla, joka käsittelee tutkimusten suorittamista todistusaineiden keräämistä, kun pyydetään asiakirjoja, pidetään näitä tutkintakokouksia. Nämä kaikki selventävät soveltamisalaa. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on 15 artikla. Se koskee sitä, kun kutsutaan todistajina virkamiehiä paikalle. Tässä pitää olla aika tarkka sen suhteen, että se mistä säädetään 226 säännöissä, se ei saa olla ristiriidassa asetuksen kanssa, joka perustuu toiseen sopimukseen on artikla 336 ja puhun myös virkamiesten mm, henkilöstösäännöstä. Siellä todetaan varsin hyvin, kuinka asioita pitää ratkaista. Ja on myös tällainen varsin uusi teksti. Oikeusasiamies ohjesäännössä, josta kaikki kolme toimijoita yhdessä sopivat. Siellä hyvin määritellään, millä tavalla virkamies voi tulla kuulluksi todistajana. Sitten kolmas asia, sanktiot, seuraamukset kohta 18, josta varapuheen johtajan kirjassa puhutaan. Donc, euh... euh Asetus Tämähän johdattua oikeutta sen ei pidä olla ristiriidassa primaarioikeuden kanssa. Ja tässä ajattelen tietenkin pöytäkirjaa koskemattomuuksista ja eri oikeuksista. Sitten kohta, josta, josta puhutaan tässä varapuheenjohtajan kirjeessä, ne esitetään siellä siinä mielessä tautettaisiin hiukan teidän työtänne ja ajatteluina asiassa. Me tulemme olemaan läsnä tässä koko prosessissa sen ajan. Tässä vaiheessa ei voida vielä enempää sanoa, koska ei ole vielä saatu virallista tekstiä parlamentilta. Kiitos. Grazie, Kiitoksia, herra Anastopoulos. Sanoinko nimen nyt oikein? Eh, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, siksi mä pyytäisin että kollega Martin reagoisi näihin ehdotuksiin. Ja lisäksi täytyy päättää, olemmeko valmiita äänestämään huomen aamulla, kuten edustaja Martin ehdotti, vai olisiko parempi, että lykkäisimme tätä toiseen kertaan, kuitenkin ennen marraskuun täysistuntoa, eli 24. lokakuuta. Voisitteko myös ottaa kantaa tähän? Kiitoksia firstly on, that item, Chair. Niin, ensinnäkin minun oma käsitykseni on se, että ei ole mitään syytä olla äänestämättä huomenna. Eh, käsittääkseni Viilankin on valmis ja samoin herra Hefner on valmis äänestämään huomenna. Minun oma ryhmäni on valmis äänestämään. Emme varmasti ihan absoluuttista konsensusta saa aikaan, mutta niin hyvän konsensuksen kuin se nyt on mahdollista. Ja haluaisin sanoa kaikille kollegoille, että mitä ikinä me hyväksymme valiokunnassa ja täysistunnossa, niin sehän on vasta ensimmäinen askel, kuten komissio sanoi. Sen jälkeen käymme toimielinten välisiin keskusteluihin. Mitä minä haluaisin nyt olisi saada mahdollisimman kunnianhimoinen ehdotus tästä valiokunnasta eteenpäin. Ja koska on se niin, että, että kun lähtee neuvotteluun, niin täytyy ehkä olla tiettyjäkin asioita, joista täytyy tehdä kompromissi, joten emme me tässä valiokunnassa tule saamaan valmista toimielinten välistä sopimusta, mutta siis käynnistetään tämä prosessi ja tehdään sitä mahdollisimman kunnianhimoinen. Ja koskapa kaikki kolme puhujaa mainitsivat eh, myös nimen, niin pidän eh, hyvänä yhteistyötä komission jäsen Sefcovicin kanssa minusta, en ole samaa mieltä hänen kirjeestään kaikkilta osin, mutta se oli kuitenkin rakentava hengeltään. Ja vuoropuhelu on myös hyvin rakentava ja se on hyvä. Mitä tulee sitten taas yksityiskohtiin, niin edustaja Duffin kommentit, artikla 6, se menee oikeusasioiden yksikölle ja sitä ei tarvitse sen enempää tässä käsitellä eikä minulla välttämättä ole tähän vastausta. Mutta varmasti tätä voidaan käsitellä myös myöhemmin, jos käy ilmi, että tämä ei ole yhteen sopiva meidän tavoitteidemme kanssa. Artikla 10 sitten. Olen hieman eri mieltä Duffin kommenttien kanssa. On ihan totta, että me emme ole sillä tavalla parlamentti, että meillä ole samat oikeudet kuin kansallisilla parlamenteilla liittyen tutkimuksiin. Mutta mitä tulee siihen, että kun me voimme tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa tämän tutkimusparlamentin, äh, tutkimusvaliokunnan kautta. Jos te luette tämän artiklan muiden artikloiden pohjalta, se tekee hyvin selväksi sen, että äh, tämä on rajallinen oikeus. Se on täysin puhtaasti tämän tutkintavaliokunnan mandaatin puitteissa ja niin edelleen ja niin edelleen. Joten jos tämä lukee erillään, niin ehkäpä tässä herät, tämä herättää pelkoa siitä, että Euroopan parlamentin tutkintavaliokunta lähtee astumaan jäsenvaltioiden varpaille, mutta ei. Ei, ei tässä nyt pidä liioitella sitä, mitä täällä voidaan saavuttaa tällä sisällöllä. Artikla 17 kohta 3. Tämä perustuu artikla 49.3 öö, sanamuotoon. Ehkäpä tässä nyt jälleen yli tulkittu sitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Ei tässä nyt ole kysymys siitä, että voidaan lähteä nimittämään ja osoittamaan todistajia. Eli ei tässä nyt ole kysymys siitä, että me rupeamme tässä vaatimaan, että haluamme puhua X kanssa, koska hänellä on jotain piilotettavaa ja salattavaa. Ei, vaan kysymys on enemmänkin siitä, että haluamme puhua jonkun kanssa, jolla on meille jotain opetettavaa ja annettavaa. Hefnerin asia otitte Janna kun tarkistukset hyvinä, piditte niitä hyvinä kompromisseina. Olen vakuuttunut, että huomiset kompromissit ovat teille myös soveliaita. Jäätteenmäen tarkistus. Olen äh, samaa mieltä teidän kanssanne, mutta olen nyt yrittänyt tehdä tästä sellaisen kompromissin. En nyt ole ihan sataprosenttisen tyytyväinen, mutta en tiedä löydänkö sitä tästä nopeasti. En löydä sitä tästä. Tässä sanotaan, että vallan jakoa tai toimivallan jakoa täytyy kunnioittaa lainsäädäntövalta parlamentilta, toimeenpanavalta hallitukselle ja tuomiovalta oikeuslaitoksella ja niiden on oltava erillään toisistaan. Ja se viimeinen virke jätetään pois. Me tiedämme nämä asiat, mutta tämä ehkäpä nyt sitten vain vahvistaa ottamalla tämän, asemaamme ottamalla tämän mukaan. Ei se ainakaan mitään pahaa tee. Ei, ei välttämättä hyväkään. Tarkistus 27, josta Hefner ja Viiland olivat hieman eri mieltä. Minä olin valmis hyväksymään tämän Viilandin tarkistuksen, koska se heijastelee heijastelee todellisuutta, koska sanktioita voidaan antaa vain sopimusten mukaan kansallisten parlamenttien mukaisesti. Sen lisäksi tarkistus 13. Minä olen siitä ihan samaa mieltä, mutta en tiedä sopiiko se tähän toimielinten väliseen sopimukseen. Joten tarkistus 13, minusta sitä ei pitäisi ottaa mukaan toimielinten väliseen sopimukseen. Sen vuoksi, että toimielinten välinen sopimus vaatii kaikki toimielimet. Eli jos tässä nyt on kysymys vain parlamentin tutkintavaliokunnasta, miksi ottaa sen mukaan toimielinten väliseen sopimukseen, joka vaatii kaikki toimielimet? Ja sitten mitä tulee tähän näihin prosenttiosuuksiin, niin se liittyy, minusta se on asia, joka kuuluu parlamentin työjärjestykseen enemmänkin kuin toimielinten väliseen sopimukseen. Sitten tarkistus 27. Kävin tästä hieman keskustelua, enkä nyt oikein voinut, osannut tehdä tästä päätöstä. Ja siitä, että miten tässä toimitaan. Jos tässä on tiettyjen todisteiden antamisesta, niin ehkäpä täytyy olla mahdollisuus tehdä se lukittujen ovien takana, mutta täytyy olla myös mahdollisuus haluttaessa tehdä se julkisesti. Ja siinäpä se. Kiitos. Niin, artikla 1. Artikla 1. Minusta se on ihan selvä, mutta kyllä minä ymmärrän pointtine, mutta tehkääpä meille, vaikka, minulle vaikka suullinen tarkistus, niin koitan katsoa, mitä sille teen huomenna aamuna. Onorevole Daffi, vuole ancora intervenire dopo questa precisazione? No. Edustaja Daff, haluatteko puheenvuoron tämän selvityksen jälkeen? Ette. Hyvä. Sitten voimme päättää keskustelun tästä asiasta ja äänestämme siitä sitten huomen aamulla. Kiitän myös kollega ja hänen mietinnöstään ja tekemästään työstä ja menemme nyt sitten kohtaan neljä, joka koskee työjärjestyksen 70 artiklan tarkistamista toimielinten väliset neuvottelut lainsäädäntömenettelyissä. Ja Puheenjohtajakokous on pyytänyt e, tätä valiokuntaa tarkastelemaan työjärjestyksen 70 artiklan uudistamista. Ja näin meidän täytyy tehdä. Ja nyt mietin, pitäisikö ehkä tästä 70 artikloista tehdä sitovampi ja samoin säännöistä, jotka ovat liitteessä 20. Meidän esittelijämme edustaja Guerrero on tehnyt jo tutkimuksensa ja hänen tulee esitellä meille tänään työasiakirja, eikö näin ole? Olkaa hyvä, edustaja Guerrero. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin kerron teille aikataulusta, joka mukaisesti halusin toimia tässä asiassa, äh, kun käsittelen työstön 70 artiklaa tämän päivän kokouksessa. Me olemme jakaneet työasiakirjan teille ja siihen liittyy vielä joitakin suosituksia, joita puheenjohtajakokouksessa on tehty. Lokakuun lopussa lähetän käännettäväksi väliaikaisen mietinnön tai mietintöluonnoksen. Tarkoituksena on, että voisimme keskustella tästä väliaikaisesta tekstistä kokouksessamme 21. marraskuuta. Näin ollen tämän päivän kokouksessa esittelen teille laajasti, minkä takia meiltä on pyydetty tässä valiokunnassa tarkistamaan 70 artiklaa työjärjestyksessä ja minkälaisia ongelmia on, liittyy tähän uudistukseen, minkälaisia yleisiä ratkaisumalleja ajatellaan tehtäväksi tähän työasiakirjaan. Tämä on ensimmäinen keskustelu. Mitä tulee itse asiaan, Keskustelua, tätä keskustelua käydään varsin usein parlamenteissa, joissa on paljon lainsäädäntötyötä meneillään, kuten pikkuhiljaa on tilanne täällä Euroopan parlamentissakin. Ja miten siis voidaan yhdistää edustuksellisuus maksimissaan, joka liittyy täysistuntoon, siis tähän siihen tilanteeseen, kun kaikki edustajat parlamentissa ovat paikalla – ja miten tämä liitetään sitten lainsäädäntöprosessin tehokkuuteen ja päätöksentekokykyyn silloin, kun ne eivät ole varsin merkittäviä päätöksiä ja silloin voitaisiin toimia nopeasti ja yksinkertaistusti. Mehän kaikki tiedämme, että tätä keskustelua käydään monissa kansallisissa parlamenteissa myös siinä määrin, että Aina enemmän halutaan varata täysistunto poliittisiin keskusteluihin ja tärkeisiin kysymyksiin, joissa pyritään ratka- ratkaisemaan kun taas sitten näitä teknisempiä kysymyksiä, jotka eivät ole mitenkään ristiriitaisia kysymyksiä, niin sitten hoidetaan valiokuntatasolla. Mutta joka tapauksessa tämä liittyy tietty avoimuusongelma. Nimittäin parlamentin täytyy edetä asioissa tavallaan demokratioiden klassissa mallissa ja ottaa huomioon suuri yleisö. Kansalaisten pitää voida tietää, mistä keskustellaan ja puhutaan parlamentissa. Heidän pitää tietää, mistä siellä neuvotellaan. Heidän pitää tietää, mihin sopimuksiin päädytään parlamentissa. heidän pitää olla tietoisia myös siitä, mitä heidän omat edustajansa ovat tehneet prosessin aikana. Viime vaalikaudella hyväksyttiin toimintasäännöt, joka on nyt liitteenä 20 työjärjestyksessämme. Siinä annetaan ratkaisu oikeastaan suurimmalle osalle niistä ongelmista, jotka liittyvät ehkä avoimuuteen. Mutta ongelma vielä on siinä, että kyseiset toimintasäännöt eivät ole asetuksen tavoin sitovia. Tähän liittyy aina poliittinen toimi, neuvotteluveltutus, moraalinen velvoite neuvottelijoille ensimmäisessä käsittelyssä, mutta tämä ei ole mitenkään sitova eikä juuri pakottavaa, pakollista. To, niin kuin silloin, jos on asetuksessa olevia säädöksiä. Ja tämä epäkohta on aiheuttanut sen, että suurimmassa osassa tapauksista esittelijä, joka on johtanut neuvotteluita ensimmäisessä käsittelyssä, on toiminut avoimuusvastuusääntöjen mukaisesti, mutta näin ei kuitenkaan aina ole käytännössä ollut ja tästä syystä niin puheenjohtajakokous, ennen kaikkea valiokuntapuheenjohtajakokous, niin kuin sitten myös puheenjohtajakokous ovat keskustelleet toistuvasti vuoden 2010 loppupuolesta lähtien ja joihinkin suosituksiinkin on ryhdytty, jotka on lähetetty tälle valiokunnalle tämän vuoden aikana vuonna 2011. Sitten muistaisin tästä tarkistuksista ja kokemuksista ja faktoista, joita on saatu tällä vaalikaudella. Niin. Valiokuntapuheenjohtaja kokous on esittänyt tiettyjä ajatuksia, jotka minä välitän mm, jäsenille. Ensinnäkin ymmärrän, että ensimmäisen käsittelyn Sopimukset eivät heikennä parlamentin toimintakykyä, siis parlamentti voi käyttää ensimmäisen, toisen käsittelyn mekanismeja sovittelua hyväkseen koko prosessin aikana, mutta jos saadaan aikaan sopimus ensimmäisessä käsittelyssä, niin silloin tässä ei mitenkään toimita parlamentin välintulomahdollisuutta vastaan, varsinkin, jos parlament, varsinkin kun parlamentilla aina on mahdollisuus ilmaista lopullinen kantansa sopimuksesta, neuvottelutuloksesta ensimmäisessä käsittelyssä. Näin. Tulee sitten päätöstä tai ei, tai pyritään sopimukseen päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä, niin tämä on päätös, joka pitää tehdä tapaustapaukselta. On välttämättä ei mitään yleisiä sääntöjä tarvita, mutta tässä pitää toimia tapaus tapaukselta ottaen huomioon tietyt olosuhteet, ottaen huomioon esimerkiksi onko mietintö ristiriitainen vai ei, onko suuri konsensus tekstistä olemassa, onko teksti ennen kaikkea tekninen luonteeltaan tai onko painopiste, lainsäädäntöpainopiste alueiden joukossa ja parlamentissa jotakin sellaista, että voitaisiin hyväksyä jonkun kiertävän puheenjohtajakauden kanta päästä sopimukseen tätä kautta. Kun otetaan kaikki nämä olosuhteet huomioon, arvioidaan tilannetta tapaustapaukselta, niin sitten voidaan tehdä päätös siitä, että mennään neuvotteluun tai ei ensimmäisessä käsittelyssä jo. Toimielinten välinen sopimus sitten Tähän päädyttiin 2010, niin silloin neuvostokomissio ja parlamentti huomauttavat, että, tai sopimuksessa huomautetaan, että jos on mahdollista, niin säädökset pitäisi saada aikaan ensimmäisessä käsittelyssä, käsittelyssä hiukan suhteellista nopeasti joitakin tilastotietoja. Viime vaalikaudella 72 62 siis prosenttia asioista vietiin loppuun ensimmäisessä käsittelyssä 11 prosenttia. Varhaisessa vaiheessa toista käsittelyä sitten 12 prosenttia toisessa käsittelyssä ja 5 prosenttia sovittelussa. Näin. Kolme joka neljästä, kolme neljästä asiakokonaisuudesta sovittiin ensimmäisessä käsittelyssä ja tätä pidetään e- täysin järkevänä toimintatapana, avoimena sellaisena. Mutta nyt kuitenkin tämän jälkeen, ja kun sanon, että ei liitä mitään mahdotonta isoa ongelmaa tähän, niin mitä syitä sitten on olemassa sille, että ryhdymme uudistamaan 70 artiklaa työjärjestyksessä? Ja nyt on voitu identifioida joitakin syitä. Ensinnäkin symmetria valiokuntien mukaisesti. On valiokuntia, jotka soveltavat kurinalaisesti, sitoutuneesti toimintasääntöjä ja sitten sellaisia valiokuntia, jotka eivät näin toimi tai ainakaan päättäväisesti ja kurinalaisesti. Sitten toinen ongelma on siinä, että aina ei tule selväksi neuvotteluun mandaatti kaikissa valiokunnissa. Joissakin tapauksissa on olemassa neuvottelumandaatti, johon liittyy taas yleiset suuntaviivat, kun taas toisissa tapauksissa mandaattina pidetään jo mietintöä, joka on hyväksytty tarkistuksinen, joita sitten on tullut esille kyseisessä valiokunnassa. Sitten kolmanneksi, aina ei välitetä tietoa esit- varjoesittelijöille neuvotteluprosessista trilogissa. Aina heitä ei kutsuta paikalle trilogeihin, eikä ainakaan ajoissa kutsuta, ei heillä aina anneta dokum- välttämättömiä dokumentteja ja asiakirjoja, jotta he voisivat tehdä tehtävän suorittaa. Ja tämä sitten johtaa siihen, että joissakin tapauksissa, vaikkakaan ei kovinkaan usein, niin esittelijä nauttii suurta riippumattomuutta. Ja tämä tavallaan on ristiriidassa valiokunnan yhteisen tahdon kanssa, joka haluaisi, ja hän toimii tavallaan hiukan niin kuin omissa missään esittelijä siis. Sitten neljänneksi tai viidenneksi valiokunta, kyseinen valiokunta usein ei oma enempään tietoa neuvotteluprosessista ennen kuin sopimukseen on päästy, ja siinä vaiheessa sitten valiokunnalla kerrotaan kyseisen sopimuksen sisällöstä. Ja loppujen lopuksi, ei, niin kuin täällä tiedetään, samoin henkilöstö eri poliittisissa ryhmissä tietää paljon yksityiskohtaisemmin kuin minä voin tietää, niin varsin usein ei ole aikaa sen välillä, kun valiokunta hyväksyy sopimuksen ja täysistunto keskustelee ja äänestää kyseistä asiasta, ei ole tässä riittävästi aikaa, että voitaisiin pohtia ryhmien sisällä ja valmistella omaa kantaa parlamentin täysistuntoon. Kun otetaan nämä ongelmakohdat huomioon, niin kuin johdannossa puheenjohtajakin sanoi, siis Euroopan parlamentti välitti kirjeen puheenjohtaja Kassinille. Hän ei pyytänyt pelkästään sitä, että tämä valiokunta miettisi mahdollista uudistusta 70 artiklasta, vaan kirjeessä esittää myös joitakin ajatuksia, joita voitaisiin ottaa huomioon reformissa. Muun muassa seuraavista, kun olisi kyse. jotkut kohdat jotka liittyvät toimintasääntöihin, jotka eivät ole siellä pakollisia tai välttämättömiä, niin siirrettäisiin 7 artiklan tekstin ja sitten näin ollen näistä tulisi sitova mandaatti jäsenille. Sitten on neljä asiaa, joihin vihreissä viitataan. Ne ovat olennaisen tärkeitä tässä asiassa. Ensinnä päätös ryhtyä neuvotteluihin ensimmäisessä käsittelyssä, jonka valiokunta tekee. Valiokunnanhan tämä päätös pitää tehdä virallisesti. Sen pitää äänestää neuvottelumandaatista siitä, ryhdytäänkö neuvotteluihin jo ensimmäisessä käsittelyssä. Toiseksi mandaattiin täytyy liittyä täsmällisiä neuvoja siitä, mistä pitää neuvotella ja mitkä ovat neuvotteluiden rajaviivat. Mandaatissa voi olla mukana tai yleisiä suuntalinjoja, mutta joka tapauksessa pitää olla täsmälleen neuvottelumandaatti, joka pitää hyväksyä valiokunnassa ennen kuin esittelijä aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa. Kolmanneksi. Tässä pitää olla mukana myös neuvottelutiimin kokoonpano, sitäkin pitää äänestää valiokunnassa. Kyse ei ole siis vain mandaatista, vaan myös neuvottelutiimin kokoonpanosta. Tästä on erilaisia kokemuksia olemassa varsin usein. Varjoistajat ovat menneet mukaan, joskus taas henkilökuntaa tai työntekijöitä poliisiryhmistä, mutta joka tapauksessa kyseisen valiokunnan pitää kertoa etukäteen, mikä on mandaatti, mikä on tiimin kokoonpano. kolmanneksi neuvotteluprosessissa ja valiokunnan puheenjohtajan kautta pitää antaa varjoesittelijöille ja koko valiokunnalle tietoa siitä, miten neuvotteluprosessi etenee, mitä hankaluuksia eteen tulee. Ja sitten pitää tarvittaessa pyytää myös lupaa jatkaa neuvotteluja. Ja lopuksi, kun päädytään sopimukseen, sopimus täytyy hyväksyä virallisesti tai ratifioida valiokunnassa ennen kuin se lähetetään täysistuntokäsittelyyn, jossa sitä mahdollisesti keskustellaan ja josta se, jossa mahdollisesti hyväksytään. Loppujen on siis kyse siitä, että nämä kohdat, joihin äsken viittasin, jotka löytyvät toimintasäännöistä ja jotka löytyvät suosituksista, joita puu, valiokuntapuheenjohtajakokous on antanut jotka löytyvät myös tästä kirjeestä, jonka parlamentin puhemies välitti puheenjohtaja Kasenille. Niin nämä kaikki asiat liitettäisiin 70 artiklaan tarkistuksen kautta, jotta tästä artiklasta tulisi sitova. Nythän tämä on poliittinen tai tällainen moraalinen mandaatti. Joissakin tapauksissa näin toimitaan, joskus taas ei tällä hetkellä. Sitten toinen ryhmä kysymyksiä. Tämä liittyy täysistunnon rooliin, siis siihen mahdollisuuteen, että täysistunto puuttuu asiaan ja laatii itse tämän neuvottelumandaatin tai muuttaa tarkistuksen kautta tai hyl- sitä, sen kautta, että hylkää tämän neuvottelumandaatin, jonka valiokunta on saanut aikaan aikaisemmin kyseinen valiokunta. Mutta tässä asiassa, kun yleensäkin tämän tyyppisissä asioissa, tähän liittyy kaksi äärikantaa. On niitä, jotka puolustavat sitä, että kaikki menisi taistelun kautta, koska tämä antaa suuren legitiimiyden mille tahansa neuvotteluprosessille, koska kerran koko täysistö, kaikki edustajat ovat määritelleet neuvottelu mandaateinsa. Taas on niitä, jotka sanovat, että tämä ei mitenkään hyödyttäisi parlamentin työn tehokkuudessa, eikä mitenkään parantaisi sitä, miten erotetaan poliittisesti merkittävät kysymykset tai suuresti kansalaisten elämään vaikuttavat asiat, ja taas ne kysymykset, jotka ovat tällaisia teknisempiä kysymyksiä, jotka eivät herätä suurempia intohimoja. Näin Pitää siis löytää tällainen sopiva tasapainoyhdistelmä Euroopan parlamentin täystunnon roolin kanssa, mutta samalla pitää vapauttaa se liiallista asioiden määrästä, jota ei kannata viedäkään täysistuton käsittelyyn parlamentissa. Sitten työasiakirjassa, jonka esittelen teille Käsittelisin ainakin kolme mahdollista tietä, jota kautta täysistunto voisi puuttua asioihin, puuttua tähän neuvottelumandaattiin ja neuvottelijatiimiin ja niin edelleen. Ensimmäinen väylä, sehän liittyy tällainen määritelmä luokista tai asioista, jotka ovat merkitykseltään niin tärkeitä, että niiden pitäisikin mennä täysistuntokäsittelyyn. Minä uskon, että tämä asialuokka pitäisi olla tällainen rajallinen, mutta on ainakin kolme jota, jota, tunnistettua kohtaa täällä tekstissä. Ensinnäkin lainsäädäntökysymykset, jotka vaikuttavat paljon enemmän ja suorasti rajoittavat perusoikeuksia ja vapauksia, joita Euroopan kansalaisella on. Toiseksi sellainen asiaryhmä, lainsäädäntö, joka muuttaa tai kehittää unionin toimielin kehystä ja sitten kolmanneksi sellainen lainsäädäntö, johon liittyy budjettivaikutuksia, jotka ovat huomattavia. Tähän liittyy huomattava osuus määrärahoja tiettynä vuotena ja lainsäädäntö, joka vaikuttaa siis oikeuksiin tai, tai toiminnan rakenteeseen, tai, siis, tai jos lainsäädäntö vaikuttaa budjettin kautta huomattavalla tavalla. Nämä ovat kaikki tässä keskusteltavia kysymyksiä. Tästä sanotaan tekstissä niin, että kun parlamentti saa kyseisen mietinnön tai asian käsittelyynsä, niin se on parlamentin puhemies, kun antaa vastuulliselle valiokunnalle asian käsiteltäväksi, niin hän sitten jo siinä vaiheessa suoraan kertoo, onko kyseinen asia jostakin näistä kolmesta syystä sellainen, että sen pitää joutua myös täysintokäsittelyn neuvottelumandaatin puitteissa. Sitten kolmas tie, joka veisi asian täy- tä- on, että kaksi parlamentista ryhmää ainakin pyytäisivät sitä, että joku asia menee täysistuntoon ja täysin to- sitten määrittelisi neuvottelumandaatin. Sitten kolmas tie, kymmenesosa jäsenistä, jotka kuuluisivat ainakin kahteen poliittiseen ryhmään, voisivat myös esittää, että täysistunto päättäisi neuvotteluvaltuutuksesta. Kaikissa näissä tapauksissa kaikkein yksinkertainen järjestelmä olisi sellainen, että ilmoitettaisiin, että seuraavan täysistunnon alussa puhemies ottaa esille mandaattikysymyksen ja sitten annettaisiin 48 tuntia aikaa sille, että otettaisiin kantaa poliittisissa ryhmissä tai mahdollisesti muutettaisiin mandaattia, jos se tulee jo valiokunnasta tai jälkikäteen sitten äänestettäisiin ja asia valitettaisiin vastuuvaliokunnalle sitten kun hyväksyntä on annettu tai kun sitä on muutettu täysistunnossa. Uskon tämä viimeinen kohta on varsin monimutkainen. Se ei ole vielä aivan kypsässä vaiheessa. Puhun tässä vähän pitkään, mutta en halua nyt muistuttaa kollegaani Mihel Angel Martinezia, kun puhun näin pitkään. Pyrin vähän lyhyempään esitykseen, mutta haluan kuitenkin sanoa, että kysymystä tässä käsittelemme tai tässä on kysymys siitä, että välitetään nämä toimintasään, to, toimintasäännöt työjärjestykseen, ja nämä liittyvät sitten valiokunnan ja esittelyiden valtuutuksiin ja velvollisuuksiin. Ja aina on sitten mahdollista se, että täysintö puuttuu asiaan, jos valiokunnassa neuvottelut ovat jumeltuneet syystä Kiitoksia. Bene, grazie. Onorevole Kiitoksia edustaja Guerrero. Ja nyt muut puheenvuorot pyytäneet ensin edustaja Duff, olkaa hyvä. Kiitoksia. Olen hyvin kiitollinen tästä selityksestä syystä, että keskustelimme. On erittäin tärkeää, että yritämme, kun me yritämme parantaa ja virtaviivaistaa menettelyjä, me emme tee niistä monimutkaisempia kuin mitä ne ovat nyt tai mitä niiden täytyy olla. No, se, mitä yritämme tehdä, on katsoa, että nämä käytännessäännöt, jotka ovat olemassa, toteutetaan kaikissa tapauksissa, kaikissa valiokunnissa ja kaikissa ryhmissä. Ja siksi sen pitäisi mielestäni olla toimiemme keskiössä. Päätöksen pitäisi olla puheenjohtajakokouksella. Otetaanko käyttöön ensimmäisen käsittelyn menettely, koska se on ensisijaisesti poliittinen päätös. Se ei aina ole sitä, mutta hyvin usein kyse on erittäin teknisistä asiasta mutta vähintäänkin tärkeät lainsäädännölliset ristiriidat, jossa ensimmäinen käsittely on vallalla. Pitäisi olla puheenjohtajakokouksen päätettävissä. Se pakottaisi puheenjohtajakokouksen kokouksen katsomaan tarkemmin parlamentin lainsäädäntötyötä ja pakottaa se mahdollisesti konsultoimaan jopa koordinaattoreita ja valiokuntia vähän enemmän kuin mitä se tekee. mikäli puheenjohtajien itsensä täytyy tehdä päätös. No, en aivan varma, Vaikka arvostankin herra Guerreron yritystä olla yksinkertainen ja pragmaattinen, mutta yksinkertaisempi ja vielä pragmaattisempi lähestymistapa olisi olla yrittämättä määritellä erilaisia kategorioita, kuten hän ehdottaa, vaan jättää tämä täysin puheenjohtajakokouksen harkintavaltaan. Tämä olisi ehkä paras tapa toimia. Ja sitten lopuksi, saanko kysyä, miksi täysistunnossa ehdotatte, että tarvitaan aina absoluuttista enemmistöä? Tavallinen tapa, jolla päätämme asiat parlamentissa, on yksinkertainen enemmistö. se on helpompi saavuttaa neuvotteluissa kuin absoluuttinen enemmistö, joka on aika suuri tavoite. Emme aina pysty lainsäädäntömenettelyn aluksi saavuttaa näin suurta puoluerajat ylittävää yhteisymmärrystä. Ja varmasti äh, useissa tapauksissa enemmistötilanne täysistunnossa olisi äh, yksinkertaisen ja absoluuttisen enemmistön välillä, eli siis äh, parlamentti hyväksyisi tämän, mutta ilman vahvaa tukea ja jos näin toimisimme, niin se selkeästi heikentäisi parlamentin neuvotteluasemaa. Tämä on asia, jota meidän on pohdittava tarkemmin. Kiitoksia, edustaja Daff, edustaja Tarkoski. Well, I mean, this is a very difficult issue because we Tämä on hyvin vaikea asia. Meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaan tämän tasapainoa, joka on hyvin hankalaa. Me haluamme, että tämä menettely on se, mihinkä me pyrimmekin, eli että se olisi mahdollisimman ymmärrettävä ihmisille ja mahdollisimman seurattava ja avoin. Toisaalta haluamme sille myös oikeutusta legitiimiyttä tässä talossa. Se, mitä me nyt tässä yritämme tehdä, kuten miten Amsterdamin sopimuksessa sanotaan, on antaa meille nämä mahdollisuudet ensimmäisessä käsittelyssä, jonka kautta voimme nopeuttaa. Mutta sitten mm, kuitenkin on asioita, jotka tapahtuvat niin nopeasti, että enemmistö jäsenistä eh, ei pysy mukana kaikkein, kaikissa näissä tärkeissä kysymyksissä, joita meidän on tehtävä. Lissabonin sopimuksessa yksi tärkeimmistä tavoitteista olisi siis se, oli se, että voisimme selkeyttää päätöksentekomenettelyä. Joten se, mikä minua nyt tässä huolestuttaa eniten, on se, että saatamme luoda järjestelmän, joka on vielä monimutkaisempi ymmärtää ja selittää kuin mikä alkuperäinen järjestelmä oli. Ajatus siitä, että voimme viedä lävitse ensimmäisessä käsittelyssä kaiken ja sitä kautta nopeuttaa asioita, liittyy siihen, että halusimme tehdä tiettyjä valintoja liittyen tehokkuuteen. Suurin uhka tässä mahdollisessa järjestelmässä on se, että se saattaisi johtaa tilanteeseen ja osa näistä ehdotuksista onkin sellaisia, että se johtaisi tilanteeseen, jossa me heikennämme omia mahdollisuuksiamme neuvotteluissa neuvoston kanssa. No, te olette kokeneempia näistä asioista, varsinkin kolmannen käsittelyn kohdalta kuin minä. Mutta vain se, että kun luen millainen tilanne oli 90-luvulla, kun parlamentti oli jakaantunut tiettyihin osioihin ja sovittelukomiteaan, ja silloin oli hyvin selvää neuvostolle, mikä tilanne on, ja silloin neuvosto jyräsi meidät neuvotteluissa, tai meidän asemamme oli heikompi. Joten sen me yritimme tavallaan ohittaa ja, ja olla tällä tavalla yhtenäisenä rintamassa ja silloin me yhteispäätösmenettelyssä olimmekin vahvempia. Pelkää nyt, että jos me hyväksymme tällaisen äh, alustavan mandaatin ja lähdemme käymään poliittisia neuvotteluita sen pohjalta, niin me voimme heikentää omaa asemaamme. Ja joissain tietyissä poliittisissa asioissa on tällainen tietty vaisto, joka on sinne pinnalla Trilogeissa on vaikea nähdä, mitä tuleman pitää. Monet ihmiset keskittyvät todelliseen työntekoon eikä tällaiseen poliittiseen vääntämiseen. Ja minä tiedän, että nämä poliittisetkin keskustelut perustuvat tähän avoimuuteen ja seurattavuuteen, mutta silti minua hieman nyt epäilyttää. Kun olen puhunut kollegoiden kanssa, niin monet ovat lähinnä turhautuneita, kun valiokunta itse ei oikein tiedä, mitä sovittelussa tapahtuu. Valiokunnassa jäsenet ajattelevat, että ne, jotka ovat mukana sovitteluissa, eivät ota huomioon valiokunnan itsensä ää, tavoitteita. Siis ei täysistunto, vaan valiokunnan tavoitteet. Eli puheenjohtaja tai esittelijä lähtee sovitteluun ja jättää valiokunnan ulkopuolelle ja esittelee sen sitten tällaisena tosiasiana sen lopputuloksen. Joten ajattelen tässä lähinnä valiokunnan roolia. Sitä pitäisi selkeyttää, ei niinkään täysistunnon. En tässä nyt mm-hmm. anna mitään johtopäätöksiä, mutta tämä on hieman ristiriitainen asia. Ja minusta meidän täytyisi käyttää tätä nyt lähinnä poikkeuksellisissa tilanteissa. Jätän tämän keskusteltavaksi. Meidän pitäisi miettiä vakavissamme sitä, että teemmekö tällaisia luokituksia vai jätemmekö sen puheenjohtajakokouksen päätettäväksi, mikä tekisi se vielä poikkeuksellisemmaksi. Ja siihen meidän tulisi pyrkiä. Mutta kaikkein tärkeintä on ottaa ottaa vastuuvaliokunta mukaan keskusteluun ja huolehtia siitä, että ei heikennetä parlamentin mahdollisuuksia etukäteen neuvotteluissa. Koska silloin sahaamme omaa oksaamme. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Mendes de Vico. Gracias, señor presidente puheenjohtaja. Ensimmäiset sanani kiittäisin esittelijää tästä johdannosta. Ei niin pitkä sentään kuin herra Martínez yleensä, mutta puhui aivan yhtä syvällisesti niin kuin varapuheenjohtajamme. Ja hän otti todellakin hyvin esille tämän kysymyksen ja uskon, että tämän lisäksi hän esitti tämän Mariano Rahoin hengessä – pyysi kaikkia yhteistyöhön, avasi keskustelua, tekemään päätöksen, joka saisi mahdollisimman suuren konsensuksen, joten onnittelut tästä kypsyydestä ja kiitos näistä sanoista ja myös työasiakirjasta. Mielestäni tämä on yksi sellaisia asioita, jo asiantuntijat kutsuvat asioiden mutaatioksi tai muuttumiseksi. Vieläkin muistetaan ensimmäisen maastin so- sopimusluonnokseen, johon liittyy monia käsittelyitä. Ja luvut, joita herra Gero meille antoi näistä sopimuksista, joita on hyväksytty ensimmäisessä käsittelyssä, kuinka paljon niitä on ollut, 62, mutta se on todella kiinnittää, kiinnittää todellakin huomiota, huomattava summa, määrä. Mielestäni on kaksi syytä tähän Ensinnä rakenteellinen syy. Parametrihan oli ongelmia ottaa kantaa 90-luvulla sovitteluissa, mutta sitten on toinenkin syy. Ja kun puhutaan rakenneongelmista, niin jotta voi esittää tarkistuksen toisen käsittelyssä, tarvitaan ehdoton enemmistö. Se on todellakin hankalaa saada tällaisen enemmistöä aikaan. Näin ollen parlamentti on ymmärtänyt sen niin, että paras tapa on ottaa laajasti kantaa heti alusta lähtien. Otetaan sellaisia asioita, jotka ovat menneet toiseen käsittelyyn ja sitten joista on tehty tarkistuksia. jos meidän pitää säätää lakia ja olemme taistelleet, voidaksemme säätää enemmän useimmista asioista Näinhän aina on ta- tapahtunut eri sopimusten kautta enemmän toimivaltuuksia, toimintamahdollisuuksia parlamentille. Meidän pitää nyt myös käyttää näitä mahdollisuuksia. Sitten on syntynyt jotakin, mikä ei ollut sopimuksen hengen mukaista, mutta on kuitenkin tällaista rakenteellista logiikkaa, koska on helpompi sopia etukäteen kuin heikäteen asioista. Ja sitten pä- lainsäädäntöpäätökset, joita Euroopasta meiltä vaativat, niistä, niiltä vaaditaan nopeutta, kuitenkin joskus menee kuukausia, vuosia jonkun on vaikka vaadittaisiin nopea reaktio, on esimerkiksi uusi teknologia. Kaikki tapahtuu nopeasti, välittömästi hetkessä. Ja lisäksi lainsäädäntötyö kuitenkin vaatii sitä, että sopeudutaan, sopeudutaan tällaisen nopeuteen. Siis on poliittisia välttämyksen sanelemia syitä toimia esimerkiksi käsittelyssä. Mutta onneksi me kuitenkin kuulumme todelliseen maailmaan ja näin ollen me toimme niin kuin reaalimaailmassa toimitaan. Uskon, että tämä on looginen muutos ja tervehdy, tervehdyttävä muutos. Meidän ryhmämme on keskustellut tästä kysymyksestä ja jotkut sanovat sieltä, että ei pitäisi estää tällaista ensimmäisen käsittelyn sopimukset. No, näitä nyt voida kieltääkään. Jos, jos käsittely on tehty ja tarkastan asiaa, niin kyllä sitten voidaan ensimmäisessä käsittelyssä jo hyväksyä, miksi pitäisi ryhtyä muihin prosesseihin. Ei se ole kovinkaan järkevää. Näin olen uskon, että tämä on, tämä on loogista ja ihan hyvää ja myönteistä ja kuuluu asioiden luonteeseen, jos voisin näin asian esittää joku luonnontieteen kannalta. Mielestäni meidän täytyy ottaa huomioon tilanne, pitää yrittää saada aikaan mahdollisimman suuri avoimuus, koska totta on, että on olemassa tällaisia riskejä, joihin esittelijä viittasi. On tällaista tietämättömyyttä, ihmistä, että mitä tapahtuu, ei kollegatkaan eivät tiedä mistä on kyse. Ainahan asiat kerrotaan oman kokemuksen pohjalta. Osallistuin varsin pitkiin neuvotteluihin hiljattain ja saatiin aikaista käsittelyä ensimmäisessä käsittelyssä. Kyse oli lainsäädäntöpaketti talousasioiden ohjauksesta, ja kun ajatellaan, miten komissio, neuvosto, trilogi toimivat kaikki, niin todellakin toimittiin esimerkillisesti myös kollegat tätä parlamentista. Neljä suurta kysymystä, joita käsiteltiin, ne, toim- ne suorittiin aivan esimerkiksi ja olimme täysin mukana, esittelijät, varjoesittelijät, saatiin tietoa ja niin edelleen. En usko, että kukaan voi mitenkään syyttää tai valittaa tästä tavasta toimia. Minusta tuntuu, että kyse on siitä, että vältettäisiin nämä toimintasäännöt, jos halutaan ne liittää työstykseen, niin sitten niistä tulisi pakolliset. Minun kokemukseni mukaisesti, viittaan näihin kysymyksiin, jotka esittelijä esitti, näin pitäisi juuri hoitaa tämän tyyppisiä neuvotteluita. Ja se on tärkeää. Se on tärkeää tässä. Sitten kun tässä olen kuunnellut muita tässä keskustelussa, tulee sellainen vaikutelma, että nyt ei oikein nähdä metsää puilta. Olemme liikaa mielestäni keskittyneet siihen, mitä tapahtuu, jos joku ei ole samaa mieltä mandaatista vaikka. Ensimmäinen kaikkein tärkein kysymys on kääntää, mm, siirtää nämä toimintasäännöt työstyksen Minusta tuntuu, että nämä olettamukset, joita on tehty, niin uskon, niin kuin Estelläkin sanoi, että näitä asioita pitää vielä vähän kypsytellä. Ja siksi seuraan niitä keskustelua mielenkiinnolla. Mutta mielestäni kuitenkin se, että laadit, otetaan tiettyjä aiheita ja mä, äh, tai jotkut asiat viedään sisällön vuoksi täysin niin mielestäni tähän liittyy tietty hankaluus kuitenkin tällaisen jaottelun. Ensinnäkin, miten täsmällisesti määritellään nämä aihepiirit? Ja nämä saattavat olla erittäin tärkeitä kysymyksiä, mutta ehkä myös sellaisia, että ne tulee ristiriitaisia. Sitten on taas sellaisia aihepiirejä, joihin esittelijä viittasi, jotka eivät kuusi näihin. Esimerkiksi REACHin kaltainen asiakokonaisuus näistä asioista pitäisi, käsitä, pitäisi, nämä pitäisi viedä täystuntoon ja kuitenkin tämä herätti varsin tuommoista keskustelua ja tähän liittyy monenlaisia vaikutuksia. Haluaisin kypsää tätä ajatusta, jos haluaisimme laatia ehdotusluettelon tavallaan, joiden mandaatista pitäisi sopia sitten täysistunnossa. Sitten toinen asia, mitä tulee täysistuntoon vielä. Olen kuunnellut monia kollegoja. He ovat sanoneet tämän ainoa tapa ymmärtää, missä mennään neuvottelussa, mikä on neuvotteluvaltuutus. Minä kyllä epäilen hiukan, että tämä olisi tehokasta toimintaa. Ajattelen olen ollut parlamentin jäsenenä monia vuosia. On totta, että tähän liittyy tiettyä julkisuuspuolta myös, mutta en ole varma, että tämä olisi kaikki tehokkain tapa toimia. Uskon, tehokasta olisi aidosti se, ja on juuri valiokuntakäsittelyssä. Valiokunnan jäsenet juuri tietävät, mistä puhutaan, ja jotka myös pystyvät ymmärtämään tämän valtuutuksen täysistunnon minä näkisin vähemmän tehokkaana suoraan sanottuna mielestäni. Tämä on tällainen muodollisuus, joka todennäköisesti, koska olemme tässä palataan tavallaan julkisuuskuvaa, mutta en ole kovinkaan varma siitä, että tämä toisi mitään todellisia seuraamuksia, mitä tulee edustajan asiantuntemukseen haluaisin siksi vielä miettiä tätä kysymystä paremmin. Minä olen tässä ajatellut, että juuri vastuuvaliokunta tuntee tämän asian parhaiten ja siellä sitten voidaan käsitellä myös poliittisia kysymyksiä. Nehän sitten pitää aikanaan hyväksyä tai hylätä tai laatia mandaatti, neuvottelumandaatti niille. Minä tunnen ja tiedän, minkälaista kykyä valiokunta puheenjohtajiin liittyy, kuinka ammattitaitoisia he ovat ja näin ollen tekninen liikkumavapaus tavallaan on varsin suppeaa. Jos on sitten tietysti poliittisia legitiimejä erimielisyyksiä, niin parhaiten valiokunnassa näitä kaikkia asioita selvitellään. Siksi näin asiat pitäisi paremmin suunnata. Mm, puheenjohtaja. Tässä muutamia ajatuksia, jotka tulivat mieleen tästä keskustelusta ja kokemustani, Ja nyt haluaisin kuulla vielä lisää mielipiteitä kollegoilta, joilla on jotakin sanottavaa tässä keskustelussa. Ja sitten hiukan kypsytellä, niin kuin Estelikin sanoi, tätä asiaa eteenpäin. Mm. Mm-hmm. pidemmän aikavälillä tämä on erittäin tärkeää, että myös kansalaiset hyvin ymmärtävät, minkälainen arvo Euroopan parlamenttiin liittyy. Sehän on edustava laitos, joka haluaa ratkaista nopeasti tehokkaasti kansallisesti tärkeitä kysymyksiä. Kiitoksia. E, eh, Kiitoksia. Ja nyt on pyytänyt puheenvuoro kollega Hefner, mutta minun täytyy lähteä vartiksi ulos, joten pyytäisin, että äh, kollega Tarkovski ottaa puheenjohtajan paikan. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä yritän olla kilpailematta mahdollisimman laajasta puheenvuorosta. Muutenkin olen ymmärtänyt, että tämä työasiakirja on alku keskustelulle eikä päätös ja siksi ei varmaan olekaan tarpeen nyt ö, yksityiskohtaisesti käsitellä jokaista kohtaa. Haluaisin vain ö, antaa yleisen suunnan, kertoa oma mielipiteeni. Demokratiahan elää päätöksentekoprosesseista ja demokraattisten päätöksentekoprosessien tavoite on laajentaa ja varmistaa päätöksenteon vapautta. Tämä on minun näkemykseni, siis ei rajoittaa päätöksenteon vapautta. Ja siksi kysymys kuulee, miten järjestämme päätöksenteon. tämä parlamentilla on ja se tarvitsee kokonaisen välineistön, kun on kyse päätöksistä ja osallistumisesta lainsäädäntöön. Ja minun mielestäni on hyvä, että että kun valitsemme oikeaa välinettä, emme rajoita itseämme liikaa. Voi olla useita syitä siihen, että jossain asiassa pidetään ensimmäisen käsittelyn menettelyä hyvänä ja toisessa kohdassa eh, se ei ole laisinkaan soveliasta, mutta tätä asiaa ei voida selvittää sillä tavalla, että katsotaan johonkin luetteloon ja katsotaan, että ylittääkö asia jonkun tietyn budjettivolyymin vai käsitelläänkö sinne ihmisoikeuksia vai eh, niin poispäin. Kaikki nämä kriteerit ovat sellaisia, että niitä ei voida rajata tarkkaan Esimerkiksi jos sanotaan, että se koskee perusoikeuksia ja vapauksia, tarkoittaako se, että jokainen LIBE-mietintö on tämän alainen vai ei? Kuka tästä päättää? Minun huolen aiheeni on se, että vaarana on, että saamme aikaan jonkinlaisen pseudoratkaisun, joka vaatii loppujen lopuksi aina poliittisen ratkaisun. Ja poliittisen ratkaisunhan tekee se taho, jolla on suurin toimivaltuus äh, aina itse aiheen suhteen, joten olen hyvin skeptinen äh, tämän kategorioiden ja tämän listan suhteen. Ja myös jotkut äh, ehdotukset liittyen menettelyihin herättävät minussa epäluuloa. Esimerkiksi kysymys siitä, että miksi menettelyn tavan valinta pitäisi päättää absoluuttisella enemmistöllä, kun taas hyvin paljon tärkeämpiä sisällöllisiä päätöksiä tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Tämä ei minua vakuuttanut, mutta mehän nyt tässä aloitamme vasta keskustelut ja haluan vain sanoa, että keskustelun varaa on. So does anyone else want to take the floor? Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Rakereero, olkaa hyvä. Kiitos. Nyt kun olen kuunnellut näitä puheenvuoroja, tällainen alku kommentti jo aikaisemmin tässä sanoin, että ennen kuin laaditaan mietintö, on parempi laatia tällainen työasiakirja juuri sen takia, että voi hiukan testata, mitkä, mitkä tunnelmat ovat, minkälaisia ehdotuksia, kannanottoja ko- koordinaattoreilta, varjoistelijoilta tulee. Tai ihan vain valiokuntajäseneltäkin. Se, mitä tästä kokouksesta tähän mennessä olen oppinut, en tiedä edustammeko me läsnä olevat nyt koko kirjoa, mutta kuitenkin saan tästä jotakin, minkä jo tiesinkin, nimittäin ratkaisevan tärkeää on, että siirrämme 70 artiklaan sen, mitä löytyy toimintasäännöstä. Se on olennainen juttu. Toinen ratkaisevan tärkeä kysymys on, että tärkeä kohta, paitsi aivan poikkeustapauksissa, niin silloin juuri valiokuntien pitää loppujen lopuksi omata tietämys kulloistakin kysymyksestä. Ja kolmanneksi, niin kuin herra Tsokovski otti esille, hän puhui näistä mandaateista. Toimivaltuutukset eivät ole rajoittavia, jotka joutuvat niiden käsiin, jotka neuvottelevat neuvoston kanssa. Sehän kuuluu jokaiselle valiokunnalle, joka sitten kun on aika määritellä mandaatti, laatii tällaisen yleisen mandaatin, on yleisiä suuntaviivoja mukana. Sitten on taas sellaisia valiokuntia, jotka toimia paljon konkreettisemmin ja täsmällisemmin, mutta kuitenkin pitää olla varovainen sen suhteen, ettei liian tiukka mandaatti heikennä neuvottelumahdollisuuksia tai jopa estä kaikenlaista neuvottelujoustoa. Näin ollen nämä ovat näitä ensimmäisiä johtopäätöksiä. Siis 70 artiklan siirretään toimintasäännöt, tai sieltä näitä tärkeitä kohtia toimitaan, keskitytään, keskitytään asiat valiokuntiin ja saadaan tiettyä joustovaraa neuvottelumandaattiin. Sitten toinen kysymys, jonka vähän kielteisenä tavana näin, että tämä asiakategoria ei tunnu mitään suurta intoa täällä herättävän. Siis että näitä lainsäädäntökysymyksiä luokitellaan sisällön mukaan. Ja näin ollen pitää asiaa vielä tarkistaa, mutta pitäen kuitenkin jo etukäteen mielessä sen, että asiaa ei, asia ei todellakaan herättänyt suurta intoa täällä. Sitten kolmas kysymys. Jos, jos tämä on sellainen esitys täysistuntoon, niin jos tarvitsee ehdottomaan enemmistön, se on ongelma. Kokoustin herra Leinen kanssa ja hän jo otti tämän kysymyksen esille minun kanssani. Niin mutta kun hän tämän otti esille, niin silloin olin laatinut tämän työasiakirjan, mutta silloin jo olin ottanut hiukan huomioon sen, että todennäköisesti tämä ei ollut mikään paras mahdollinen ratkaisu, että vaarittaisiin ehdotonta enemmistöä. Uskon, että on iso, aika laaja kenttä sille, että saataisiin aikaan sopimus, jos ratkaisemme täysistuntokysymykseen. Tavallaan se pit, jollakin tavalla se pitää ratkaista, mikä rooli täysistunnolla on silloin, kun sillä joku rooli on, ja pitääkö sen toimia poikkeuksellisesti vai pitääkö sen toimia vain silloin, kun esimerkiksi sitten valiokuntapuheenjohtaja ottaa asian esille puheenjohtajakokouksessa ja puheenjohtajakokous päättää viedä asian täysistuntoon. Sehän on tietysti varsin yksinkertaistettu menettelytapa, joka liittyy siihen, mitä herra Dafkin täällä sanoi. Mutta tältä pohjalta, niin kuin sanoin, ajan kanssa laadin väliaikaisen mietinnön tai mietintöluonnoksen, jossa on mukana konkreettisia ehdotuksia. Olen kyllä erittäin turhautunut siitä, että herra Mendestä viikon nyt tässä pääsi, pääsi poistumaan, koska te, jotka eivät ole, jos ette ole espanjalaisia, hän mainitsi tässä kaksi henkilöä, se herra Rahoin, joka on EPPn puheenjohtaja. Hän on tavallaan pääministeri Ehdokas Espanjassa ja hän, tässä koitettiin tavallaan perustuslaillisesti ja viittasi jopa Montesquieuhön ja sanoi, että lait ovat välttämättömiä suhteita, jotka liittyvät tavallaan luontoon. Ja sitten kun viitataan rahoita Montesquieuhön, niin se on kyllä mielestäni aika liioiteltu vertaus. En todo caso, como, eh, en fin, creo que... No, mutta hänen puheenvuoronsa ydin oli myös kyllä sen suuntainen, mitä muutkin sanovat, että meidän pitäisi pääasiassa keskittyä siihen, että toimintasäännöt siirretään 70 artiklaan ja sitten pitäisi hiukan enemmän vielä miettiä tai paljonkin enemmän pitäisi vielä miettiä ja pohtia sitä, kuinka täysistunto roolin saa, vai pitääkö sille mitään roolia antaa ja mitä on kaikkein yksinkertaisin tapa tässä toimia. Kiitos. Allora, non ci sono altri interventi. Mi... No niin, muita puheenvuoroja ei ole. Pyydän anteeksi, että joudun hetkeksi lähtemään salista. Ja nyt meidän täytyy kaiketi määritellä päivämäärä, jolloin esittelijä esittelee meille mietintöönsä 21. päivä marraskuuta, niin käykö se niin, että voimme sitten 26. tammikuuta äänestää tästä. Hyvä. Näin sovimme. Sitten Gurmain mietinnön siirsimme huomiseksi, joten me olemme itse asiassa päättäneet valiokunnan kokouksen. Ja valiokuntahan tapaa jälleen huomenna kello 9.30 muistaakseni vai kello 9, kello 9 huomenna aamulla. Mutta nyt meillä on koordinaattorien kokous, joten pyytäisin, että koordinaattorit jäävät tänne saliin.